tarkastelun. Torstaina sitten äänestys. Ja sitten mennään eteenpäin esityslistalla. Väliaikainen eh, Hybnerin mietintö aiheena järjestely rahoitustuen myöntämisestä jäsenvaltioiden rahayksikkö ei ole euro. Ja esittelijä, olkaa hyvä, neljä minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kriisin aikana uudistukset ovat kohdistuneet erityisesti euroalueeseen ja aivan oikein mutta pitäisi kuitenkin, pitääkin pohtia euroalueen perusarkkitehtuuria ja rakennetta. Mutta kun tässä edetään uudistusten tiellä, ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että EU pitää pitää yhdennettynä ja säilyttää yh- yhteismarkkinat kun tarkistetaan ehdotusta. tässä korostaa myös sitä, että täytyy ottaa muitakin kuin euroalueen maita mukaan, mitä tulee rahoitusavun myöntämiseen makrotalous, makrotaloudellisissa vaikutuksissa, kun pyritään vaikuttamaan siinä, että autetaan maita, niin BOP-ehdotus mahdollistaa sen, että myös euroalueen ulkoiset maat saavat äh, tuettua lainanantoa ja näin voidaan varmistaa, että riskeihin tartutaan varhaisessa vaiheessa ja mahdolliset ongelmat, niihin tartutaan ennen kuin niistä tulee varsinaisia uhkia rahoitusvakaudelle. Ja niin kuin kriisikokemukset ovat osoittaneet, tämä voi johtaa tartuntavaaraa. Maksutaseehdotus ei anna vain lisärahoitusapuoikeuksia euroalueen ulkopuolisille, vaan myös antaa vastaavia velvoitteita. Pitää tiukentaa valvontatoimia ennen ja jälkeen rahoitusavun saamisen. Maksutaseehdotus antaa suuntaviivat, joihin liittyy velan kestävyysarviointi ja maksutalouden ohjelma liittyy myös tähän. Tässä korostetaan sitä, kuinka tärkeää on ennakoida realistisesti tilannetta ja varannetaan avoimuutta koko prosessissa edistäen toimielinten välistä vuoropuhelua rahoitusapukysymyksissä tämän takia. Se, että mainitaan vainita siitä vaatimus, joka liittyy maihin, liittyy budjettikuripakettiin, jossa käsitellään budjettikysymyksiä ja rahoitusapua silloin, kun euroalue on kyseessä ja näin se muodostaa EUn, EU-ssa harmonisaatiotoimen sisämarkkinoiden kannalta tarvitaan vahvistettu järjestely erityisesti tämänhetkisen keskustelun valussa koskien Euroopan pankkiunionia. Jos pankkiunioni onnistuu, niin silloin jäsenten, jäseniä täytyy kohdella yhtäläisellä tavalla. Tämän takia euroalueen ulkopuoliset jäsenet, jotka osallistuvat yhteiseen valvontamekanismiin, niille pitää antaa tarvittavia oikeuksia ja velvollisuuksia yhtä lailla. Avainkysymys tässä yhteydessä on tarjota euroalueen ulkopuolisille maille tällainen tuki, finanssipoliittinen tuki koska se osallistuminen yhteisen valvontamekanismiin voi vaikuttaa taloudellisesti ja pankkejakin voidaan joutua rahoittamaan. Sitten kun YVM toimii, yhteinen valvontamekanismi, niin silloin rahoitus vakausmekanismit pystyy rahoittamaan suoraan pankkia. Minä ehdottaisin tämän ehdotuksen yhteydessä, että saataisiin aikaan epäsuora pankkien pääomittamisväline euroalueen ulkopuolisille maille ennakkoiden tulevaa välinettä. Näin nämäkin maat saavat lainaa ja voisivat näin pääomittaa rahoituslaitoksiaan tarvittaessa. Kun Euroopan rahoitusvakausmekanismi, joka tavallaan toistaa äh, maksaa se ehdotusta koko EU-alueella, se loppuu varsin pian ja sen, jos sillä on vielä lainanto reservejä, se voitaisiin siirtää tähän maksatusehdotukseen pitkällä aikavälillä pitäisi keskustella EVM-sopimuksesta ja näin voitaisiin pohtia sitä, voisivatko muutkin kuin euroalueemaat osallistua ö, yhteiseen valvontamekanismiin ja osallistua pankkien pääomittamiseen. Ja ne voisivat myös hyötyä mahdollisesti tästä välineestä. Vielä lopuksi maksutaseehdotuksen tarkistuksessa antaa tärkeä viesti, joka ylittää rahoitusavun pelkästään, pyytää suurempaan harmonisointiin uudistuksesta kautta Euroopan. Sehän loppujen lopuksi hyödyttää koko sekä euro- että euroaluetta sen ulkopuolisia ja ennen kaikkea se on yhteismarkkinoiden etujen mukaista. Kiitoksia puhemies. Kiitos. Ja sitten Olli Rehn, komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitokset ensinnä. Haluaisin kiittää siitä, tänäänkin nopeasti tätä ehdotusta olette käsitelleet. Kiitos Ekon valiokunnan jäsenille ja erityisesti Rova Hybnerille ja myöskin varjo esittelijöille rakentavasta vuoropuhelusta viime viikkoina ja kuukausina poliittinen sopuhan tupakin liittyen saatiin. Ja tämä on sitten seuraava tärkeä otettava askel, kun halutaan vakausmekanismia vahvistaa ja täytäntöön panna. Ei saisi liian kapeasti tarkastella vain euroaluetta ja tämän vuoksi komissio onkin tämän ehdotuksensa tehnyt eli olemassa olevaa maksutasen asetusta tarkistettaisiin. Olemassa oleva asetus ei ole huomioinut kaikkia välineitä. Se perustettiin euroaluetta varten. Ja sitten nämä vakausvälineet, pysyvä ja väliaikainen, ovat tässä myöskin olleet mukana. Mutta asetus ei huomioi viimeaikaisimpia uudistuksia, mitä tulee talouden ohjaukseen – näitä kaikkia kysymyksiä, joita tämä Tupac-esitys erityisesti mukanaan tuo. Ja uusi komission ehdotus tukeutuu olemassa olevan asetukseen, mutta menee kuitenkin sikäli pidemmälle, että myöskin muut kuin euroalueen valtiot näin saisivat käyttöönsä uusia rahoituksellisia välineitä. Esimerkiksi avistetut ehdot lainan osalta ja laajennetun ehtoihin perustuvat luotot. Ja tällä tavalla mahdollistettaisiin eh, parempi eh, tasapuolinen kohtelu puhuttaessa euron kuuluvista ja sen ulkopuolella olevista jäsenmaista. Ja tarvitaan todellakin eh, edistys tässä asiassa, koska on selvää, että kriisi ei keskity pelkästään euro alueen jäsenmaihin ja siksi tällaisia rahoitustuen välineitä tarvitaan myöskin, kun puhutaan eh, euroalueen ulkopuolisista maista. Ja tässä olisi edettävä mahdollisimman nopeasti, jotta euroalueen ulkopuoliset maat eh, eivät eh, hampattomina joudu käymään taistelua tässä kriisitilanteessa. Ja toivottavasti tämä parlamentti ymmärtää ja antaa esitykselle tukensa. No. Kiitokset. Sitten poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Ensimmäisenä EPP-ryhmän puheenvuoro ja Markus Perve, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies komission jäsen, hyvät kollegat. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset esittelijällemme Danuta Hybnerille. Hän on esittänyt loistavan mietinnön ja ennen kaikkea osoittanut sormella suoraan herkkää kohtaa, jossa meidän on oltava huolellisia. Ei ole mahdollista, että meillä on huomattavia rahoitusmarkkinoiden säännöksiä, mutta Euroopan parlamentti jää pitkälti lainsäädännön ulkopuolelle. Siksi olemmekin tietoisesti valinneet tällä tällaisen mietinnön muodon. Ja pahoittelen kovasti sitä, että tuolla neuvoston puolella rivit ammottavat tyhjyyttään, koska eihän tämä ole suunnattu komissiolle, vaan neuvostolle. Kaikki nämä parlamentin toiveet. Toivomme, että neuvosto ne huomioisi ja siksi olisi ollut asiallista, että neuvosto myös kuuntelisi haluaisin todeta myös ennen kaikkea äh, saksalaisten puolesta kansanpuolueen ryhmässä, että meillä on muutamassa kohtaa omat epäilyksemme, ennen kaikkea pankkien uudelleenpääomittaminen, joka vie tästä hyvin suuren osan. Kyseessä on tuon Euroopan vakausmekanismisopimuksen muuttaminen, sehän on luotu toisenlaisissa puitteissa. Kyse on ennen kaikkea käyttämättä jääneiden varojen siirtäminen ja tämä tietysti nyt muuttuisi. Me esitämme kysymyksen, onko järkevää lähteä sekoittamaan eurovaltioita ja ei-eurovaltioita tässä kohtaa siinä muodossa kuin mietinnössä on ehdotettu. Periaatteessa siis tässä mennään aivan oikeaan suuntaan ja kansanpuolueen ryhmä kannattaa tätä, mutta CDU, CSU kollegoinen osalta ilmoitan jo nyt, että äänestämme tyhjää. Kiitos. Kiitos ja sitten kutas ST-ryhmästä în primul rând... Kiitoksia puhemies, arvoisa komission ja sen kollegat. Ensinnäkin haluan kiittää Rova Hybner erittäin hyvästä yhteistyöstä kanssamme. Hän oli myös todella valmis ottamaan mukaan meidän ehdotuksiamme kompromissiin mietinnöstä ehdotettu, eh, ehdotettu asetus asetusehdotus maksusta se ehdotuksesta varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet euromaille ja muille, koska kriisihän on vaikuttanut kaikkiin EU-valtioihin, lisännyt julkisen ta- talouden vajetta ja velkataso yleensäkin. Ja mitä tulee euroaluemaihin, joilla on Euroopan vakausmekanismi käytössään, 500 miljardia euroa, niin muilla on vain 50 miljardia euroa. Tätä kyllä on nostettu 12 miljardista 50 miljardia, mutta siltikin kokonaissumma on todellakin pitkälti alle summien, jotka ovat käytössä euroalueen maille. Komissio pyrkii ottamaan samanlaista ehdollisuutta mukaan rahoitusluottoihin, samanlaisia kuin euroalueen maille asetetaan. Tämän takia minä tuen sitä ajatusta, että otetaan käyttöön pankin pääomittamisväline euroalueen ulkopuolisille maille. Nämä maat tarvitsevat finanssipoliittista turvavälinettä Parempi kuitenkin olisi väline, joka sallii suoran pankkien pääomittamiseen, jotta voidaan välttää jako sisämarkkinoille vält- eikä menetetä kilpailukykyä euroalueen ulkopuolisissa maissa. Olle Schmidt seuraavan ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies ja suuret kiitokset Danulta Hybnerille. Hän on todellakin tehnyt hyvää työtä näin onnistunut kokoamaan rivimme yhteen. Taloudellisen kriisin aikana on äärimmäisen tärkeää pitää yhtä Euroopan unionina pohjoisesta etelään. Ja minulle tämä on kaikkein tärkeintä. Komission jäsen on itse tässä mukana. Ne maat, jotka ovat euroalueen ulkopuolella, ansaitsevat myöntuen ja pitää luoda mahdollisuuksia vastaaville tilanteille. Me olemme nähneet, että olemme luoneet euroalueelle aivan toisen tyyppisen välineen tietyllä tapaa pakon edessä, mutta samalla tavalla meidän on nyt päivitettävä tilanne niiden välineiden osalta, joita meillä on euroalueen ulkopuolisia maita varten. Se on ehdottoman tarpeen. Haluaisin myös todeta, että on selvää, että voimme mennä pidemmälle, mutta samaan aikaan, kun kuuntelin tässä herra Feberin puheenvuoroa, herra Feberin näkökulmaa edustetaan myös omassa ryhmässäni jonkin verran ja meidän on huolehdittava siitä, että vaikka me avaammekin tien uusille välineille, ei saa käydä niin, että takauven kautta ikään kuin EVMään päästään mukaan. Minä ymmärrän tämän pelon kyllä. Se ei tässä suinkaan ole tarkoituksena ja siksi me olemme meidän puoleltamme käytyämme keskusteluja tehneet lisäyksen, jonka Danuta Hybnä varmasti tuntee. Ja tässä ehdotuksessa, joka on tehty kohtaan seitsemän tähän tekstiin, teemme lisäyksen, jossa todetaan sillä ehdolla, että osallistuminen on pysyvää ja lähtee samoista oikeuksista ja velvoitteista kuin euroalueen jäsenvaltioilla. Tämä oli sellainen kompromissi, jolla saatiin ryhmämme kokonaisuutena tukemaan Danutsa Hybnerin ehdotusta. Kiitoksia. Kiitokset ja ESR-ryhmästä. Siile, olkaa hyvä. haluaisin yhtyä Hybnerille ähm, esitettyihin kiitoksiin. Tämä mietintö on äh, yritys esittää tällainen äh, uusi tukiväline, josta voisivat hyötyä myös euroalueen ulkopuoliset maat. On hyvä, että tällaista välinettä nyt ollaan esittämässä. ja järjestelmä ja sen voivat nyt tulla myös vähemmän eh, osaksi. Ja tärkeää on, että eh, tällöin ei puhuttaisi euromaiden tukemisesta. Ja 10 miljardia VMstä tulisi voida hyödyntää tässä maksutase ehdotuksessa. Selvää on, että hieman ristiriitaisen vastaanoton tämä ehdotus tietysti on saanut. Ja myöskin tämä pankkien elvytysohjelma tässä yhteydessä on myöskin tarkasteltava, mutta kun asiasta äänestetään, tulemme käyttämään erilaista äänestyskäyttäytymistä. Itse äänestän puolesta, osa kollegoista tulee äänestämään vastaan. Toivottavasti kuitenkaan tätä mietintöä ei hylätä. Puhemies, arvoisat kollegat. Minun ryhmäni ei tule tukemaan Rova Hybnerin mietintöä kahdesta syystä. Ensinnä sen takia, että tässä yrittää komissio pyrkii muuttamaan sääntöjä se avun kohdat maille, jotka eivät kuulu euroalueeseen. Ensimmäisenä ongelmana on, että Euroopan parlamentin prosessin aikana ei oikeastaan ole saanut tilaisuutta vaikuttaa itse asiasisältöön tai tehdä tarkistuksia. Uskon, että esittelee itsekin tämän seikan myöntää. Me olemme vain tässä avustamassa. Meillä on tällainen symbolinen tehtävä pelkästään, ei mitään sisällön kautta merkittävä. Jälleen kerran kollegat, kysymys kuuluu, miten näitä päätöksiä tehdään komissiossa, miten ni, ni, niitä kautta ö, otetaan lainsäädäntö käyttöön ja kierretään koko Euroopan parlamentti toiseksi komission ehdotus ja mietintö toteavat, että nämä toimet ja tämä tukiväline, nämä välineet, niitä käytetään niin, että kohdellaan yhtä lailla euroalueen sisäisiä ja ulkopuolisia maita. Meidän mielestämme tämä on vain argumentti, jo, jolla pyritään peittelemään totuutta, koska mihin komissio todellakin pyrkii ja mitä se todellakin tekee, on kiertää saada tällaista neoliberalista järjestelmää, joka, että se vaikuttaisi myös euroalueen ulkopuolisiin maihin. Olemme nähneet, mitä Portugalissa, Kreikassa ja muissa euromaissa on tapahtunut, joten mikä tahansa tasa-arvo, joka saisi aikaan su- suurempaa työllisyyttä me, ja johtaa suurempi säästö, me emme voi saada tukea. Ja seuraavana sitten Kalpils, olkaa hyvä. Kiitokset. Haluaisin omalta osaltani myöskin onnitella esittelijää Hybneriä oikein hyvin tehdystä työstä. Tässähän asia koskee molempia euroaluetta ja myöskin euroalueen ulkopuolisia maita. Ja on selvää, että koko ryhmä, kaikki tästä kriisistä kärsivät ja on myöskin katsottava, miten voidaan yhteistä talouspolitiikkaa toteuttaa. Ja tärkeää olisi ähm, toimia siten, että ei synny minkälaista kuilua näiden maaryhmien välille. Ja siihen pyritään tämän mietinnön myötä ja ylipäätään, äh, kun pyritään tätä maksutase-ehdotusta kehittämään. tarvitaan erilaisia toimia. On tarkasteltava kansallisia vakautusmenettelyjä, tarvitaan solidarisuutta ja on erittäin tärkeää, että saadaan aikaan kestäväpohjaisia ratkaisuja. Jos kriisistä halutaan päästä ulos, tarvitaan ilman muuta tiukkoja säästötoimia ja siihen liittyvät määräykset on myöskin huomioitava. Eli erittäin tärkeää on, että päätöksissä toimitaan siten, että eh, voidaan mahdollistaa myös euroalueen ulkopuolisten maiden pankkien pääomittaminen. Ja tällä tavalla voidaan puuttua eh, velkaantumiseen ja ehkäpä tällä tavalla voidaan jollain tavalla liedyttää tilannetta ja päästä asioissa paremmalle tolalle myös euroalueen ulkopuolisissa maissa. Tässä lyhyessä mietinnössä ei tietenkään kaikkia asiaan liittyviä seikkoja ole voitu esiin nostaa, mutta sitten e, lopullisessa asetusluonnoksessa on huomioitava myöskin kaikki tärkeät yksityiskohdat, ja me ainakin äänestämme puolesta. Kiitokset, ja sitten minuutin puheenvuoro Tapelti, olkaa hyvä teljesen egyetértek Hübner asszony jelentésével, hogy az euró... Kiitoksia puhemies. Olen täysin samaa mieltä Rova Hübnerin mietinnöstä, että myös ei-euro-jäsenvaltiot, mukaan luettuna Unkari, saisivat samanlaisen suojan kuin eurovaltiot. Tämä suojahan on euromaiden pankeilla. Jos siis Unkarissa, Tsekin tasavallassa tai Puolassa emopankit menettelevät niin, että ne perustavat tytäryhtiöitä jäsenvaltioihin, toisiin jäsenvaltioihin, ja nämä pankit menevät konkurssiin, niin tilanne on huomattava. Olen samaa mieltä siitä, mitä Rova Hybner ehdottaa. Olen samaa mieltä myös siitä, että jos jotakuta jäsenvaltiota ei kohdella yhtäläisesti, jos kaikkia tilejä Euroopassa ei kohdella yhtäläisesti, saattaa syntyä sellainen tilanne, että Euroopan unioni hajoaa eurovaltioihin ja ei-eurovaltioihin, ja tällä tavoin Euroopan unioni voi hajota kokonaisuutena, eikä niin saa päästä käymään. Minuutin puheenvuoro, Gustafsson, olkaa hyvä. Ei väärin herra puhemies, tuolla maailmalla tämän parlamentin ulkopuolella naiset ja miehet elävät köyhyydessä, he joutuvat työttömyyteen, heillä ei ole tulevaisuutta. Suuri osa tästä liittyy siihen, että Troika on harjoittanut politiikkaa, jossa ei ole nähty kokonaistaloutta, vaan on lähdetty hyvin rajoittuneista näkemyksistä. Meitä on monta, jotka olemme toivoneet muutosta, jotka olemme halunneet, että ihminen tulee ennen rahaa, mutta EU ei ole onnistunut samaan asiaan uusia tuulia. Ei, täällä puhutaan samaan tyyliin uudelleen ja uudelleen uudelleen. Näin ei suinkaan olla tekemässä muuta kuin laajentamassa sitä, mitä euromaissa on jo tapahtunut. Nyt tämä sama ongelma ollaan viemässä muihinkin EU-maihin. Eli nämä talouden ongelmat johtuvat siitä, että lähdetään uusliberaalista ajatuksesta. Ehkä se vaikuttaa hyvältä. Aluksi se voi maistua makealta, mutta aina siitä tulee vain vatsa kipeäksi. a question to you. Schmidtiltä kysymys teille. Vastaatteko siihen? Eli eh, sinisen kortin menettely, olkaa hyvä, Schmidt. Kiitoksia puhemies. Niin haluan vain kysyä herra Gustafssonilla miten tämä mahakipu nyt liittyy Rova Hybnerin mietintöön. Minä juuri kävin tätä tekstiä läpi, enkä sitä sieltä löytänyt. Ja muulta osin tämä nyt ei oikein muutenkaan pidä paikkaansa. Tässä vääristellään sitä, mistä tekstissä on kyse. Kysehän on täysin päinvastaisesta. Kyse on siitä, että pelastetaan ihmiset, asukkaat niissä maissa, joissa on kriisi. Jos maat eivät itse pärjää, nekin saisivat apua samalla tavalla ja samoin ehdoin kuin nyt jo tapahtuu tapahtuu. Tällä tavallahan eh, Ruotsi selvisi omista huolistaan 90-luvulla. Ei tässä mistään mahakivusta puhuta. Jag vet inte var herr Schmidt har varit någonstans de senaste... Herra Schmidt, viimeisen viiden vuoden aikana kun katsomme hyvinvointipolitiikkaa, niin ei sitä kyllä täällä ole harjoitettu, koska tämä politiikka on sitä samaa kuin aina ennenkin. Puhutaan vain makrotaloudellisista toimenpiteistä, joita nyt toteutetaan kaikkialla. Samat säännöt on nyt määrä saada voimaan myös uusissa maissa ja minusta on äh, aivan oikein, että ne maat, jotka eivät ole nyt eurossa, saisivat oikeat samat säännöt. On onhan se tavallaan oikeudenmukaista, mutta jos ne eivät saa rahaa muuta kuin siinä tilanteessa, että ne lähtevät toimimaan samoin, leikkaavat hyvinvointia ja laskevat palkkaa, niin onko se sitten oikein? Kiitokset ja Klevats seuraavana, olkaa hyvä. U zadnjih par letih smo oblikovalci Puhemies, viime vuosina eurooppalaiset poliittiset päättäjät ovat ottaneet käyttöön monia eri välineitä euroalueen rahoitustukeen vastauksena e, talous- ja rahoituskriisiin ja sen seurauksiin. ERVM, ERVV perustettiin tällaisena suojana eurolle talouskriisi, rahoitusahdinko joissakin jäsenvaltioissa euroalueella teki selväksi, että EUn täytyy määritellä erityiset rahoitusmekanismit, joita voidaan jolla voidaan estää tehokkaasti äh, kriisin leviäminen tartunta. Tätä kutsuttiin äh, BOP maksutasehdotukseksi ja se voi auttaa euroalueen ulkopuolisia maita tuloksena saatiin hiljattaisella budjettikuripaketilla ja uudet eh, säädökset Vereran mietinnössä. Niitä pitää vahvistaa uudella rahoitusapuvälineellä muille maille, jotka eivät kuulu euroalueeseen. Kuitenkin olen tyytyväinen siitä, että täällä mainitaan kustannushyötyanalyysi julkisten investointien kohdalla ja maksutase väline euroalueen ulkopuolisille maille. Siinä pitää ottaa mukaan valvonta, joka kohdistuu julkiseen talouteen ja erityisesti pitää tarkastella, mitä budjetti, mitä budjetti vaikuttaa EU 2020-ohjelmaan. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavana Stolvan, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies. Romania on saanut rahoitustukea EUlta juuri hankalana kriisin aikana ja haluaisin esittää kiitokseni kaikille jäsenmaille ja toimielimille tästä saadusta tuesta. Mutta euroalueen ulkopuoliset maat tuntevat kuitenkin nyt, että ne eivät niin helposti saa käyttöönsä näitä rahoitusvälineitä eh, kuin euroon kuuluvat valtiot. Näin ollen voin täysin tukea eh, Roa Hybnerin eh, mietintöä ja ehdotusta. Ja voin myöskin tukea ehdotusta, että luotaisiin erillinen pääomittamisväline pankeille – ja tässä ehdollisuus olisi kuitenkin mukana ja myöskin hyvä hallintotapa ja fiskaalipoliittiset toimet huomioitaisiin myöskin. Kiitos. Kiitos. Ja sitten saa Oldi, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, haluaisin yhtyä onnitteluihin ja kiitoksiin, joita on esitetty kollegalle. Me haluaisin kiittää myös teitä, arvoisa komission sen kaikesta teidän tekemästänne työstä vakauden puolesta tässä on asia, jonka tarkoituksen saada aikaan maksuta se ehdotus maille, joiden äh, tilanne on uhanalainen, vaikka ei kuulu euroon 148 artiklan mukaisesti. Voidaan antaa tällainen poikkeuslupa näille maille. 50 miljardia on raja, mutta sillä varauksella, että ryhdytään makrotaloudellisiin sopeutuksiin ja valvotaan tämän takakin täytäntöönpanoa. Arvoisa komission, te sanotte ehdotuksessanne, että tämä korvaa tiettyjä muita toimia liialliseen vuotivajeeseen ja aikaisempaan 2002 asetukseen. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mitä tulee euroalueen maihin? Meillä on kansainvälinen sopimus valtioiden välillä, joka on Euroopan vakausmekanismi EVM. Te luettelette kaikki mekanismit, jotka perustelevat tämän ehdotuksen, oikeuttavat sen, mutta se, ne, mitkä mainitsitte, ovat mekanismeja, jotka ovat häviämässä, kuten esimerkiksi äh, ERVV ja ERVM. Minkä takia on tämän oikeudellinen perusta 153. Toinen kysymys, miten tehdään yhteys vakaussopimuksesta talouden ohjaukseen, koska on valtioita ja iso eivät kuulu tähän tämän artiklan puitteisiin, koska ne voivat täysin jäädä euroalueen ulkopuolelle. Niin on tämä valinta annettu. Miten tässä tämä yhdistetään sitten vakaus? sopimuksen kanssa. Ja sitten kun ajatellaan artiklaa 6, miten voitte velvoittaa jäsenvaltiot vahvistettuun valvontaan, vaikka maat ovat suvereineja? Kiitoksia. Thank you very much. And now one minute for me. Kiitos. Ja Pölsselis ja puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai už parengtą dokumentą. Haluaisin myöskin kiittää esittelijää tästä eh, mietinnöstä. Asetuksen tarkistusta nyt todellakin tarvitaan. Tarvitaan eh, paremmat varmuudet tuelle, koska taloudellinen tilanne on varsin hankala. Ja vankeista puhuttaessa tarvitaan eh, riittävää pääomittamismenettelyä. Vankien toiminnasta ja merkityksestä on paljon ollut puhetta. Ja pankkien merkitys onkin erittäin tärkeä myöskin kriisin yhteydessä. Olisi erittäin tärkeää, että pankit kantaisivat myös suurimman vastuun asioista ja EKPn roolia toisaalta myöskin tulisi vahvistaa. Jonkinlaisia eh, korjausmekanismeja on oltava olemassa – ja on katsottava, äh, miten äh, hoidetaan pankkien hankalasta tilanteesta syntyvät kustannukset. Catch the Eye, puheenvuorot nyt, viisi puheenvuoropyyntöä. Ensimmäisen puheenvuoronsa Mikolasik, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przedsedający. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Globaali talouskriisi on jättänyt jälkensä kaikkiin EUn jäsenvaltioihin. Tänä päivänä me emme vielä kykene toipumaan lamasta ja meidän ei tule tehdä eroa euroalueen jäsenvaltioiden ja muiden jäsenvaltioiden välillä. Me olemme kaikki samassa veneessä. Siksi täytyykin olla varovainen toimenpiteissä, jotka saattavat johtaa jopa suurempaan makrotalouden epätasapainoon. Me näemme, kuinka pankkiunioni on syntymässä. Siitä muodostuu merkittävä väline, jolla voidaan puuttua vastaaviin monimutkaisiin talous talous- ja rahoitusalan tilanteisiin kuin mitä olemme nähneet tällä hetkellä. On hyvin tärkeää, että pankkiunionin jäsenillä on riittämiin varoja, jotta saadaan ylläpidettyä vakautta. Jotta pankkiunionista olisi hyötyä koko EUlle, on oleellista, että varataan varoja kriisitilanteita varten ja että nuo varat ovat kaikkia varten käytettävissä. Kiitos seuraava puheenvuoro, olkaa hyvä magyarország ugyan nem tagja az euróövezetnek pénzügyi stabilitásunk mégis megelőz jó niin. Olemme joskus ö, vakamarkin tilalla kuin muut. Jos tarkastellaan budjetin alijäämää, niin Unkarissa se on viimeisenä kolmena vuonna tälle kolmen prosentin. Vuoden 2010 jälkeen myöskin velkaaste on ollut alenemaan päin. On muistettava, että Unkarin lisäksi näin hyvin tuloksiin pääsi vain neljä muuta jäsenmaata, emmekä ottaneet käyttöömme mitään ulkopuolista tukea, vaikka vuonna 2010 tilanteemme oli huomattavasti hankalampi kuin Kreikan tilanne. Hallituksemme eh, kriisinhoito on hyvä esimerkki ja olisi sitä myös muille jäsenmaille. Kuitenkin meidänkin mielestämme euroalueen ulkopuolistenkin maiden tulisi voida saada eh, tukea ja apua ihan samalla lailla kuin euroalueenkin maat sitä saavat. Kiitokset ja sitten puheenvuoro saa herra Paska, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, on luonnollista, että ihan niin kuin euroalueen maat, myös muut maat EU-ssa voivat joutua tilanteeseen, jossa niiden täytyy pääomittaa pankkejaan EVM luotiin, jotta tartutaan riskeihin euroalueella, ja tässä muodossa se ei sovellukaan kovin hyvin auttamaan muita jäsenvaltioita. Rova Hybnerin mietinnössä kuvataan kahta vaihtoehtoa, miten voitaisiin ratkaista pankkien pääomittamiskysymys euroalueen ulkopuolisissa maissa. Ja minun täytyy sanoa, että ja varmuuden kannalta on paljon parempi valita se vaihtoehto, jossa ehdotan sitä, että muutetaan perussopimusta EVM-sopimusta e niin, että osallistuvat jäsenvaltiot voivat antaa maksettua pääomaa ja näin varmistaa velastusmekanismi pankkien pääomittamisen yhteydessä. Ja toinen vaihtoehto, joka mainitaan, joka olisi tällainen laina jäsenvaltiolle, euroalueen ulkopuolisille maille – pääomitusta varten. Tämä korvaisi, korjaisi vain eroja euroalueen ja muiden välillä. Kiitoksia. Rouva Sesku, seuraavana olkaa hyvä. Regulamentului existent ar permite Puhemies, tämänhetkisen asetuksen uudistaminen mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot, joiden valuuttana ei ole euro, saavat käyttöönsä vastaavat välineet kuin euro Alueen jäsenet. Minun maani oli yksi ensimmäisistä, jotka hyöpy, hyötyivät Euroopan unionin antamasta taloudellisesta avusta oman erillisen mekanisminsa ansiosta. Näin Romania kykeni vakauttamaan julkistaloutensa ja käynnistämään monia merkittäviä uudistuksia. Vaikka siis poliittiset kustannukset olivat huomattavat, maani kykeni vähentämään budjettivajettaan ja pitämään julkisen velan kurissa. Tällä hetkellä on olemassa kuitenkin sellainen riski, että jotkin IMFn ja komission kanssa sovitut ehdot eivät ehkä täytykään tämänhetkisen sosialistihallituksen aikana. Tämä tarkoittaa joitakin uudistuksia, joita hallitus on toteuttanut. Kiitoksia. Hello, olkaa hyvä. Ehm, Situaatio financiaare fără Kiitoksia mm, Viime vuosien tilanne on aiheuttanut huomattavaa tuhoa talouksillemme, lisännyt budjettivajeita, julkista velkaa monissa jäsenvaltioissa, euroalueella ja sen ulkopuolella. Sillä on kielteisiä vaikutuksia jäsenvaltioihin, joiden valuutta ei ole euro kriisi voi levitä helposti e kautta EUn. Minä uskon, että on välttämätöntä, että nämä maat, jotka osallistuvat yhteisen valvontamekanismiin, ovat osallisina myös EVM ja sen pankkien pääomittamisvälinettä aivan erityisesti. Suurin osa näistä maista niillä on suurta vaikeutta saada äh, EU-rahoitusvälineiltä apua. Tämän takia suurempi rahoitusapu maksutasen välineen puitteissa lisäisi hallinnollista kykyä näissä maissa ja myös lisäisi niiden äh, vastaanottokykyä, mitä tulee eurooppalaisiin varoihin. Kiitoksia. Mulțumesc. Criza financiară a influențat considerabil. Kiitoksia. Rahoituskriisi on vaikuttanut huomattavasti jäsenvaltioiden budjetteihin ja tämä on johtanut siihen, että Käytettävissä olevia varoja on kasvatettu 50 miljardiin euroon. Varoja on annettu huomattavasti niiden maiden käyttöön, jotka ovat ongelmissa oma maani Romania mukaan luettuna, mutta täytäntöönpanossa, tämän mekanismin täytäntöönpanossa on edelleenkin joitakin ongelmia. Tämä johtuu siitä, että ei-eurojäsenvaltioilla ei ole käytössään samanlaisia rahoitusvälineitä kuin euroalueen jäsenvaltioilla. Meidän on varmistettava yhtäläiset toimintaedellytykset tässä. Äskettäiset mekanismit monimutkaistavat itse asiassa tilannetta ja maksutasetilanne ja mekanismi, joka koskee maksutasetta, voivat parantaa tilannetta, koska näin pyritään lisäämään hallintokapasiteettia huolehtimaan eurooppalaisten varojen hyödyntämisestä. Minä kannatan täysin Hybnerin ehdotusta ja onnittelen häntä loistavasta mietinnöstä. Kiitos ja nyt on aika päättää keskustelu, eli puheenvuoron saa komissaari Rehn, komission edustajana, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Ensin äh, kiitän teitä erittäin sisältörikkaasta keskustelusta tästä koskien tärkeää aihetta EU-ssa, joka vaikuttaa koko EU-hun siis. Ja minä täydellä, täysin tuen Rova Hybnerin korostusta sen suhteen, että täytyy pitää EU yhtenäisenä Tästä puhuttiin, tästä puhuttiin monissakin ja se puheenvuorossa samoin Oles Mit viittasi tähän keskustelussa. Vielä ei tiedetä, mitkä ovat näitä kriittisiä kysymyksiä. neuvoston käsitellessä tätä asiaa, kun neuvottelut eivät ole vielä alkaneet. Euroopan parlamentin kanta näin ollen on varsin tervetullut. Näin voidaan myös siirtää, viedä keskusteluita eteenpäin neuvoston puolella. Haluan tarttua tilaisuuteen ja rohkaista neuvostoakin aloittamaan asian käsittely. Haluan kiittää herra Stolojan ja, ja herra Odia siitä, että viittasivat kokemuksiin, joita Romanialla on myönteistä vaikutuksista, kun on käytetty maksutaseapua ja pyritty näin vakauttamaan ja elvyttämään Romanian taloutta. Viime vuosina myös Unkari ja Latvia ovat hyötyneet maksutaseohjelmista. Latvian kokemukset ovat aivan erityisen kuvaavia. Kun kriisi iski Eurooppaan Atlantin toiselta puolelta, niin se iski myös Latviaan varsin kipeästi. Latvia sai tukea EU-ta maksutaseohjelman myötä se sai tukea myös Pohjoismaista ja kansainvälinen valuuttarahasto oli myös avustajana. Latvia täytäntöönpani rohkeita, vaativia taloudellisen uudistuksen ohjelmia ja sopeutti finanssipolitiikkaansa. Nyt Latvia on elpynyt pikkuhiljaa ja se on selvitynyt ohjelmastaan, sen kansantalous kasvaa ja voimme myös todeta, että työllisyys paranee. En väitä, että ongelmia ei ole. Kyllähän niitä vielä on. Tämä on ollut varsin haastava sopeutusvaihe, mutta samanaikaisesti selkeästikin Latvia on kääntänyt suuntaa ja kulkee nyt kohti elpymistä. Ja tässä avuksi on ollut juuri EU myötämä tuki. Tällä hetkellä Latvia on vakavasti otettava euro alueen ehdokas. Se tulee ehkä seuraamaan Vironia, joka liittyi tammikuussa 2011. Mitä tulee joihinkin kysymyksiin, jotka liittyvät oikeudelliseen perustaan, viittaan siihen, mitä herra Jontis esitti. Tämä ehdotus perustaa artiklaan 352 perussopimuksessa jossa käsitellään hyväksymis, jo, soveltaan hyväksymismenettelyä. Herra Oodi, teillä oli erittäin äh, relevantteja kysymyksiä ja voin luvata teille, että komission juristit antavat teille vielä tarkempia vastauksia näihin tärkeisiin asioihin. Mutta asiat kuitenkin etenevät. Sitten vielä ruotsiksi. Till Haluan nyt vastata vielä herra Gustafssonille ruotsiksi, siksi että herrat Gustafsson ja Schmidt puhuivat tänään ruotsia. Ja minä haluan todeta, että se solidaarisuus, jota EU-maat ja Euroopan unioni Eh, mahdollistavat tällaisten mekanismien kautta lähtee siitä, että tuetaan heikkoja maita ja niiden väestöä. Ainoastaan vakaan talouden myötä voidaan luoda talouskasvua ja työpaikkoja ja varmistaa ne. Ja tämä juuri on myös tämän uudistuksemme tavoitteena. Kiitokset. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. I podsumowanie. Kiitokset mm, komission jäsen. Ja sitten e, Rouva Hybner, e, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Niin, puhun ihan lyhyesti. Herra Germanin puheenvuoro ensinnäkin häntä huolestutti tämä pankkien pääomittaminen Mm, ja tällaisen tuen saaminen silloin, kun puhutaan euroalueen ulkopuolisista maista. Toteaisin, että parlamentti jokin aika sitten hyväksyi tämän optin mekanismin euroalueen ulkopuolista maista puhuttaessa liittyen yhteisen valvontamekanismiin. Ja siinä saattaa tulla kyseeseen sellainenkin tilanne, jossa valvoja esittää kansallisille tahoille suosituksia tai vaatimuksia, jotka saattavat johtaa pankkien pääomittamiseen. Eli kyllä katsoisimme, että tässä kuitenkin ponnistelun tulisi mennä vielä pidemmällekin e, ja kuinka auttaa yhteisen valvontamekanismin ulkopuolellakin näitä euron ulkopuolisia maita. Ja sitten EVM, sehän tulee, tai RVV päättyy hetken kuluttua, mutta tässä puhutaan pikemminkin luototuksen siirtymisestä, ei niinkään rahoituksesta. Ja tässä viime kuukausina olemme yhdessä tarkastelleet tätä ehdotusta ja keskustelu todellakin oli vilkasta ja myöskin tänään se on ollut sitä. Haluaisin sitä kaikkia lämpimästi kiittää. Tähän päättyy tämä keskustelu ja huomenna puoli 12 äänestetään asiasta. Sitten menemme eteenpäin. Esityslistallamme suullinen kysymys komissiolle, aiheena alueellinen valtion tuki.